ennen kaikkea ne, jotka ovat täällä läsnä viimeistä kertaa. Ero sopimus on esimerkki poliittisesta realismista päätöslauselma, jossa josta keskustellaan, hyväksyy tämän päätöksen. Kolme asiaa kuitenkin haluaisin nostaa esille. Sopimuksessa sanotaan, että osapuolet voivat olla hyväksymättä henkilötodistuksia ilman biometrisiä tunnisteita. Tämä ei ole laitonta, mutta, mutta ei ole kuitenkaan mitään selvää laillista tai ö, turva ö, syytä tähän kun keskustelemme näistä kysymyksistä, niin tällaiset perusoikeudet on unohdettu. Sitten toiseksi. Tässä jäädytetään kansalaisten oikeudet, niin kuin ne määriteltiin Brexit-päivänä. Tässä puhutaan nyt tuomioistuimesta ja tässä vaaditaan, että olisi kaksi eri tahoa. Yksi, joka käsittelee kansalaisten oikeuksia EU27 maille ja sitten ähm, toinen, joka käsittelee Brexitä edeltävää lainsäädäntöä. Kuinka realistista tämä nyt sitten on? Sitten sitten kohta 18. Tässä puhutaan eh, henkilön vapaan liikkuvuuden päättymisestä. Sanotaan, että neljä vapautta liittyvät yhteen. Ja kun puhutaan kauppasuhteista, niin ne riippuvat nyt siitä, että myös henkilöiden vapaa liikkuvuus säilytetään. Tämä on vastoin Yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn intressejä. Mitä vapaakaupaan tulee, niin niissä ei yleisesti puhuta lainkaan ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Vuonna 2018 oli suuri ylijäämä, mitä kauppaan tulee yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, joten on, on sekä EUn että Britannian intresseissä, että saadaan aikaiseksi laaja kauppasopimus. Jos kansalaisten oikeudet otetaan vakavasti täällä. Silloin EUn ja Britannian kansalaisilla täytyy olla oikeus, että heidän talousintressinsä otetaan vakavasti parlamentissa. Grazie, onore... Kiitos. Ja sitten edustaja Van Orden ecr puolesta. Kaksi ja puoli minuuttia. Yksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Tiedän, että että komission uusi puheenjohtaja viime viikolla tavatessaan brittipääministerin tuli oikein hyvin tämän kanssa toimeen ja että kokous oli erittäin hedelmällinen. Nyt tarvitaan sitten pikaista edistystä tulevien suhteiden neuvotteluissa, mutta tätä erosopimus täytyy saada hyväksyttyä. Niin kuin tiedätte, 99 enemmistöllä alahuone viime viikolla kolmessa käsittelyssä tämän sopimuksen hyväksyi. Nyt se on ylähuoneen käsittelyssä ja myös Euroopan parlamentin tulee sopimus hyväksyä, jotta se voi astua voimaan 31.1.2020. Toivon, että näin käy. Rajakysymykset olivat Äh, yksi tärkeä kysymys, äh, kun EUsta päätettiin erota. Sanon tämän edustaja Hybnerille. Mitä kansalaisten oikeuksiin tulee, niin brittihallitus kuin Euroopan unionikin ovat alusta alkaen olleet hyvinkin pitkälti samoilla linjoilla. Päätöslauselman ensimmäinen luku, jossa todetaan, että erosopimus on reilu ja tasapainoinen, on erinomainen huomio. Ja itse asiassa teksti voisi päättyä tähän. Täällä nyt on tiettyjä väärinkäsityksiä, e, mutta minä kyllä toivon ja uskon, että kyllä Verhaustatille tulevaisuudessakin joku rooli löydetään. Mitä sitten tulee vapauksien ja oikeuksien kunnioittamiseen yksilöiden kohdalla, niin tässä tekstissä aivan suhteettoman paljon keskitytään Euroopan unionin kansalaisten statukseen yhdistyneessä kuningaskunnassa ja unohdetaan brittikansalaisten oikeudet EU-ssa. Yhdessä ainoassa kappaleessa 22 tämä huomioidaan. Yhdistynyt kuningaskunta on hyvin pitkällä näissä suunnitelmissa, kun taas EU-jäsenvaltiot eivät ole. Brittiviranomaiset tulevat huolehtimaan asioista. Ja toivon, että Euroopan parlamentti, kun brittijäseniä ei enää tässä talossa ole, huolehtii siitä, että niin kuin EU-kansalaisia myös brittikansalaisia kunnioitetaan jatkossakin. Kiitos ja sitten Gwen puolesta puolitoista minuuttia Martin Shirrivan. Ähm, Kiitos puhemies. Meidän täytyy puhua tänään niiden oikeuksista, jotka ovat olleet luomassa hyvinvointia Isossa Britanniassa, hoiva-alalla, tutkimuksessa tai itsenäisessä ammatin harjoittajia. Ja vaikkakaan me emme estä Iso-Britannia eroamasta, niin meidän täytyy kuitenkin pyrkiä siihen, että me suojelemme Ison-Britannian kansalaisia kuin EU-kansalaisenkin. Heidän ei pidä maksaa tästä. Ja tämä keskustelu on tarpeellinen, koska me olemme huolissamme siitä, että sopimus liittyen kansalaisten oikeuksien sosiaalisiin oikeuksiin eh, eron jälkeen eh, on sellainen, että sitä ei välttämättä toteudeta suhteessa yhden suhteessa yhteen. Tietysti myös näiden sääntöjen käytettävyys, kun puhutaan suojaa tarvitsevista henkilöistä, on tärkeää. Meidän täytyy ajatella EUn ja Iso-Britannian tulevia suhteita jo tässä vaiheessa. Tässä on kyse enemmän kuin kauppasuhteista. Tässä käsitellään poliittisia, taloudellisia, ekologisia kysymyksiä, joka koskee yhteiseloa kanavan molemmin puolin. Ja koska tämä on monimutkainen kysymys, siinä on monia poliittisia näkökulmia kohtia, niin kaikille on täysin selvää, että ei ole mahdollista käsitellä kaikkia kansainvälisiä sopimuksia 11 kuukaudessa. Joku, joka väittää jotain muuta, niin valehtelee. Ja siksi on tarpeellista, että Boris Johnsonin hallitus hakisi ajoissa siirtymäkauden pidentämistä, jotta kansalaisia voidaan suojella. Ja tätä kautta me saamme ajan, jonka tarvitsemme, ei enemmän eikä vähemmän. Jos näin ei tapahdu, sekin täytyy nostaa esille. Jos näin ei tapahdu, niin kova Brexit voi vielä tapahtua ja sillä on sitten monia kielteisiä seurauksia. Ryhmäni on aina puoltanut sitä, että taataan rauhan prosessi Pohjois-Irlannissa ja suojellaan ihmisiä. Me tulemme tekemään tämä myös tulevaisuudessa. Standardeja ei tule alentaa koska Iso-Britanniassa ehkä keksitään, että dumppauskilpailulla voitaisiin saada jotain etuja. Tätä ei voida hyväksyä. Ei sosiaalisissa kysymyksissä, ei myöskään verotuksellisissa kysymyksissä, ei myöskään ähm, kuluttajansuojakysymyksissä eikä ympäristökysymyksistä. Ja lopuksi haluaisin vielä kiittää niitä brittikollegoja, joiden kanssa me olemme tehneet rakentavasti yhteistyötä paremman Euroopan puolesta. Me tulemme ikävöimään teitä. Kiitos paljon. Sitten sitoutumattomista edustaja Philips, yksi minuutti. No, EU, Britannia on nyt aloittanut tämän oleskelustatusjärjestelmän. Ne, jotka ovat tehneet Britanniasta kotinsa, niiden pitäisi voida jäädä sinne. He ovat asuneet tällaisessa terve tulleeksi toivittavassa valtiossa. Mutta tässä pitää toimia oikeudenmukaisesti eikä suosia ketään koska miten ehdotatte, että vaikkapa afrikkalaiset, aasialaiset, amerikkalaiset ja muut, niiden, heidän kaikkien pitäisi voida kutsua Britanniaa kotiinsa, mutta heidät kuitenkin katsotaan joksikin toisen luokan kansalaisiksi ja tämä on aika outoa. Tämä on melko rakentava keskustelu tähän asti ollut, mutta olen aiemmin kuullut tällaista ihan älytöntä puhetta täällä ja pelottelua. E, Britannia on avoin ja lämmin maa. Ja nyt meidän täytyy kaikkien toimia yhdessä, koska me kaikki olemme joskus vielä äh, itsenäisiä kansallisvaltioita ja meillä on omat äh, maahanmuuttopolitiikkamme ja niin edelleen. Kiitos ja sitten edustaja Gonzales puolitoista minuuttia. To be heard. Aion puhua englannin kieltä, koska haluan, että minut kuullaan englanniksi. Brittikansalaisten täytyy kuulla, että Brexitistä huolimatta ja näiden viimeisten neljän vuoden tapahtumista huolimatta he ovat aina tervetulleet Euroopan unioniin, koska Euroopassa kyse ei ole siitä, mistä on kotoisin, mistä tulee, vaan siitä, mihin haluaa mennä. Maat voidaan erottaa, mutta perheitä ei yli miljoona brittiä elänyt toisessa EU-jäsenvaltiossa, monet heistä omassa kotimaassani Espanjassa, ja minä haluan puhua tänään suoraan heille. Monet teistä olette rakentaneet elämänne täällä Euroopassa, olette menneet naimisiin, teillä on lapsia, jotka ovat syntyneet täällä. Me olemme naapureita ennen kaikkea ystäviä ja sukulaisia. Tätä meidän ei tule, emmekä me tule unohtamaan. Tämän haluan teille sanoa. Mitä tahansa 31. tammikuuta jälkeen tapahtuukaan, te kuulutte aina Eurooppaan. Ja kun haluatte ja jos haluatte olla rinnallamme, EU tulee aina olemaan teidän kotinne, joten sydämeni pohjasta ää, en sano näkemiin, nähdään pian, sanon, että jääkää kotiin, Euroopan unioni on kotinne. Thank you for one minute. Kiitos ja sitten yksi minuutti edustaja Curtin Darling. President, in the petition... Kiitos puhemies. Vetoomusvaliokunnassa me olemme kuunneet kansalaisten ääniä. He ovat epätoivoisia, mitä oikeuksiinsa tulee, perheisiin tulee, työpaikkoihin he ovat jäävien maiden kansalaisia, ovat olleet yli 15 vuoden ajan, mutta heillä ei ole kuitenkaan enää ääntä tässä kysymyksessä. He ovat tämän rauhanprojektin lapsia. Ja tässä on rakennettu heidän elämänsä yhteisille oikeuksille. Meillä on moraalinen oikeus niitä kohteen, joilla ei ole ääntä. Me olemme jatkuvasti sanoneet, että se, että takaamme eh, kansalaisten, takaamme kansalaisten oikeuksien, se on todellakin rajakysymys. Meidän täytyy olla rohkeita ja toimia ennen kuin me äänestämme tästä sopimuksesta muutaman viikon kuluttua. Kiitos. Madam Kiitos ja sitten edustaja Voden. Yksi minuutti. Emmanuel is a teacher Emmanuel on opettaja. Hän on opettanut kaunista kieltään tuhansille ihmisille omassa vaalipiirissäni Britanniassa. Hän on maksanut äh, veronsa, on naimisissa brittimiehen kanssa ja hänellä on lapsia, jotka ovat Britannian kansalaisia. Nyt tämä oleskelustatusjärjestelmä on mahdollistanut sen, että hän voi jäädä tähän maahan, jossa hän on maksanut veroja ja työskennellyt ja on osa yhteisöä mutta hän, hän haki tätä oleskelustatusta, mutta hänelle ei sitä myönnetty. Tämä on todella tärkeä kysymys. Kyse ei ole pelkästään vapaasta liikkuvuudesta, vaan kyse on myös kansa, vastavuoroisesta ammattipätevyyden tunnustamisesta ja siitä, että nämä ihmiset voivat jäädä koteihinsa. Tällainen ilmoitusmenettely pitää ottaa käyttöön, pitää olla fyysinen asiakirja niin, että voidaan taata myös tämän prosessin riippumaton valvonta. Nykyhallitus saattaa maamme häpeään ja nyt kun nykyiset jäsenvaltiot antavat Briteille anteliaasti oikeuden elää nykyisissä jäsenvaltioissa. 31. tammikuuta jälkeen, eikö nyt pitäisi ihan ensiksi taata se, että kunnioitetaan näiden yli kolmen miljoonan kansalaisen oikeuksia Britanniassa, ettei tarvitse turhautua tästä. Voden, eh- Edustaja Voden, edustaja Van Oden haluaisi esittää teille sinisen kortin kysymyksen ja te ette siis sitä hyväksy. Selvä. Hiljaisuutta pyydän. Sitten edustaja Alad, yksi minuutti. Uh, Kiitoksia. Minä olen yksi niistä EU-kansalaisista, jota on pyydetty hyväksytty tämä pysyvä oleskelustatusjärjestelmä. Minä olen Skotlannissa asunut yli 30 vuotta, nauttinut vapaasta liikkuvuudesta. En ymmärrä, miten tähän oikein päädyttiin. Oleskelustatusjärjestelmä ei ole tilanteen tasalla. Miten 3,5 miljoonaa EU-kansalaista, jotka asuvat Tukossa, voidaan suojella? Minun kaltaisiani ihmisiä. Muistuttaisin, mitkä ovat keskeisiä kysymyksiä. Unionin tuomioistuin tulee olemaan lopullinen päätöksen tekijä ja välittäjä. Onko tämä Ähm, lupaus minkään arvoinen, jos se on voimassa vain kahdeksan vuotta. Minä olen todella, todella huolissani siitä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Oleskelustatusjärjestelmä ei ole äh, sellainen kuin sen pitäisi olla. Ei kai minua voi kieltää elämästä asumasta omassa kodissani. Meidän äh, oikeuksiamme on suojeltava automaattisesti Skotlannissa ihmisillä on hyvin selvää, että Skotlannin on kuuluttava Euroopan unioniin. Ehkä me sanomme nyt näkemiin, mutta me palaamme. Kiitos. Mr. Van Orden. Edustaja Alad Van Orden haluaisi esittää sinisen kartin kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Äh, ei kiitos. I give up, but let, let's see. No niin, ehkä ensi kerralla jo annan periksi. No, minä olen nyt hyvällä tuulella. Kuunnellaan, mitä hän haluaa sanoa, mitä hän tuo esiin. When you applaud me. No niin. Kiitos kärsivällisyydestä. Haluaisin sanoa kahdelle viimeiselle kollegalle, on 2,6 miljoonaa henkilöä, jotka ovat hakeneet tätä oleskelustatusta. Ainoastaan viisi on saanut kielteisen vastauksen ja tämä liittyy rikollisuuteen. Mr. Van Orden. No niin, edustaja Van Orden. Hyvät kollegat, malttakaapa. Tämä ei ollut nyt kysymys, vaan työjärjestyspuheenvuoro. Ja nyt joku saa tähän puheenvuoroon vastata 30 sekunnin ajan. Kiitos, minäpä vastaan siihen, koska olemme kuulleet tämän aiemminkin, että useimmat ihmiset, jotka ovat hakemuksen tehneet, ovat äh, onnistuneet tämän oleskelusatuksen saamaan 47 prosenttia kuitenkin ovat saaneet hylkäävän vastauksen ja heidän on täytynyt tehdä uusi hakemus. Jos äh, hakee jotain ja tämä hakemus hylätään, niin kyllä se on silloin hylätty hylättyä. Kaikilta näiltä ihmisiltä tämä oleskelustatus on ylätty. Palatkaa nyt sinne Britanniaan vaan. Mr. Van Orden, I... Edustaja Van Orden, minä jo annoin sinulle yhden puheenvuoron, enkä anna enempää. Ja sitten puhade yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tässä Brexitissä tarvitaan nyt kyllä hiukan enemmän suvaitsevaisuutta johtaa ja jos näin olisi ollut, ehkä britit olisivat jääneet Euroopan unioniin, niin ehkä tällai, tämä selittää montakin asiaa. 31. tammikuuta Brexit toteutuessaan täyttää brittikansalaisten toiveen, vaatimuksen ja kyllä EUnkin pitäisi katsoa, olisi pitänyt katsoa peiliin sen sijaan, että olisimme pohtineet syitä, hyökkäsimme brittejä vastaan. Briteillä on kaksi mainiota hyvettä, rohkeus ja mielipiteen vapaus. Ja me täällä nyt, kun ajatellaan ideologista hegemoniaa ja federalistisia unelmia, niin 250 000 brittiä ja Espanjassa 180 000 espanjalaista Britanniassa. Heidän kaikkien nämä oikeudet on taattava samalla lailla ja näin ollen on monia syitä Äh, olla hyvin tarkkoja tämän äh, vastavuoroisuuden suhteen. Euroopan äh, pääkaupungit voivat keskustella suoraan Lontoon kanssa, koska vaikuttaa nyt siltä, että Bryssel on koston tiellä ja se vaikeuttaa kaikkea. Edustaja Reego, yksi minuutti. Gracias, presidenta Sabemos... Kiitokset puhemies. 31. tammikuuta yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista. Tämän tiedämme ja luonnollisesti kunnioitamme brittikansan demokraattista päätöstä Espanjassa. Kuitenkin eh, katsomme, että on tiettyjä asioita, joita on pohdittava. Esimerkiksi Gibraltarin kysymys on ihan ainutlaatuinen. Yli 13 000 ihmistä joka päivä eh, käy siellä työssä rajan yli. Ja nyt eh, Gibraltarista on tullut yksi Euroopan köyhimpiä köyhimpiä alueita. Kyse on rakenteellisista ongelmista, 27 prosentin työttömyys muun muassa ja nuorten työttömyys jopa 70 prosenttia. Erosopimuksen artiklassa 24 edistetään hiukan tätä tilannetta, mutta millään laillaan ei taata sitä, että että nämä rajatyöntekijät menettävät oikeuksiaan, kuten vaikkapa eläkkeitä tai työttömyysturvansa. Talouseliitti ei tule kärsimään, mutta me vaadimme tiukkaa sitoumusta siitä, että työntekijät eivät jää pois tästä kyydistä. Kiitos. Thank you. Kiitos ja sitten edustaja Ittekombe yksi minuutti. I'd like to focus... Kiitos. Minä haluaisin keskittyä kohtaan 18 asiakirjassa, jossa sanotaan, että parlamentti valittelee sitä, että vapaa liikkuvuus päättyy. Minun täytyy sanoa erittäin selkeästi. Se, että vapaa liikkuvuus päättyy, oli kansal- esillä, kun kansalaiset päättivät jättää EUn. Se oli yksi suurimmista voimista. Ja silti parlamentissa nyt ei sitä hyväksytä. Tässä yritetään kertoa isolle Britannialle, että meillä pitäisi olla hakemusprosentti prosessi ja ei pitäisi vaatia todisteita tässä hakemuksessa. Brittikansalaiset eh, haluavat, että Britannian hallitus päättää vapaan liikkuvuuden ja tekee sen tehokkaasti eikä eh, ainoastaan paperilla. Ja mitä aikaisemmin parlamentti tähän herää, niin sitä aikaisemmin me saamme oikeanlaisen vuoropuhelun. Madam Widdicombe, there is a blue card. Edustaja Widdicombe, teille on Intveltiltä kysymys. Otatteko sen vastaan? Kiitos, selvä. 30 sekuntia. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitos, mm, puhemies. Rouva Videkomme, te puhuitte, että britit haluavat sitä tai tätä, mutta eikö olekin niin, että vain 43 prosenttia kansalaisista äänestivät teidän poliittisen ohjelmanne puolesta ja nyt Johnsonilla on parlamentissa enemmistö, mutta itse asiassa brittien enemmistö ei äänestänyt Brexit-puolueen puolesta. Eikö asia olekin näin? 17,4 miljoonaa ihmistä suurimmissa demokraattisissa vaaleissa äänestivät lähtemisen puolesta. Ja me kuitenkin päädy, olimme myös suurin puolue Eurooppa-vaaleissa. Miksi? Miksi Boris Johnson sai näin massiivisen enemmistön? Koska hänen lupauksensa oli, että Brexit saadaan hoidettua. Mr. Rangel, you have the floor for... Herra Rangel, nyt puolitoista minuuttia. I ask our British colleagues. Voisitteko siellä oikealla olevat brittikollegat olla hiljaa, kun muut puhuvat. Eh, e eh, eh, Kiitos. No niin. Puhun neuvostolle ja komissiolle ja erityisesti Michel Barnialle. Haluaisin nyt sanoa seuraavaa. Portugali, maa jota täällä edustan, on maa, jolla on kaikista pisimmät suhteet tai kaikista pisimpään voimassa ollut sopimus. Se on useita satoja vuosia vanha ja se on ollut ja se on edelleen voimassa. Siihen viitataan usein. Vain harva maa haluaa yhtä paljon säilyttää Britanniaan näin hyvät ja tiiviit suhteet. Kansalaisten tilanne on meille perustavaa laatua oleva kysymys ja sen suhteen on vielä paljon tehtävää. Ja nyt äh, haluan hieman kritisoida brittihallitusta. Sanotaan, että on sanottava, että EU on kiinnostuneempi brittikansalaisten tilanteesta EU:ssa kuin brittihallitus itse. Ja nyt pyydän, että Johnson pistää täytäntöön kaikki nämä sovitut säännökset, jotta molemmin puolin kanalia kaikki kansalaiset voivat ystävinä elää ja tehdä yhteistyötä. Half minutes, Mr. Kiitos ja sitten edustaja Moraes, puolitoista minuuttia. President, Kiitos puhemies, niin kuin äh, Michel Barnier erinomaisen hyvin tietää, niin Euroopan unioni kuin yhdistynyt kuningaskuntakin tekivät kovasti työtä oleskelustatusjärjestelmän äh, aikaansaamiseksi. Se oli moraalinen velvollisuus. Me olemme kuitenkin nyt täällä äh, siksi, että tässä tietyt ongelmat ovat nousseet pintaan ja nyt on kuunneltava kansalaisten huolenaiheita Yksi esimerkki pääministeri vastikään, kun hän päätti muuttaa erosopimuslakiehdotusta, teki muutoksia, jotka liittyvät EU-kansalaisiin. Näitä tätä valtaa delegoitiin. Ja kun ajatellaan meidän kansalaisuusjärjestelmämme ja maahanmuuttojärjestelmämme menneisyyttä, että niin nyt ollaan menossa väärään suuntaan. EU-kansalaisten huolenaiheet ovat perusteltuja ja ymmärrän, että brittikansalaisten huolenaiheet muualla EU-ssa myös. Jos asia ei saada hoidettua, tämä, tästä tulee syvä arpi ja epäoikeudenmukaisuus, joka tulee leimaamaan myös tulevia suhteita monien vuosien ajan. Eli ihmiset, jotka puhuvat fyysisestä asiakirjasta, tai tästä järjestelmästä ylipäätään eivät puhu yksityiskohdista, vaan puhuvat järjestelmästä, joka aiheuttaa epäoikeudenmukaisuutta vuosien vuosien ajaksi ja jossa ei ole riippumatonta ratkaisuelintä. Tästä syystä Michel Barnier teki kansalaisten oikeuksista alun alkaenkin niin tärkeän asian ja siksi näitä, näistä ongelmista on puhuttava. Kiitos. Kiitos ja sitten yksi minuutti, edustaja Johan. Arvoisa puhemies, yksi sananen vain sanoakseni, miksi tämä päätöslauselma on niin tärkeä kuin se on. Kuten monet kollegat täällä ovat sanoneet, niin minulla on ollut sellainen vaikutelma, että kansalaisten oikeudet piti olla keskiössä tässä keskustelussa, mutta nyt tiedän, että Michel Barnier on tietoinen siitä, että parlamentti tukee häntä yksimielisesti. Hänen täytyy tietää tämä, kun muistutetaan, että sopimus tulevaisuudelle ei ole mahdollinen, jos siinä ei huomioida kansalaisten oikeuksia. Ja nyt äh, viittaan siis tämän päätöslauselman merkitykseen ja siihen, että se on enemmistöllä, suurella enemmistöllä hyväksyttävä. Ja täällä britit ovat valehdelleet kansalaisilleen, jotta saisivat tämän suuren Brexit-voiton. Ja nyt ne haluavat vain äh, kaupalliset suhteet EUn kanssa, unohtaen kaikkien kansalaisten oikeudet. Se on todella suuri häpeä. Sopimusta ei saada aikaiseksi, jos te ette Britannia Britanniassa noudata ja kunnioita kansalaisten oikeuksia. Se tehdään vaikka väkipakolla näin. Um, we have... Kiitos kollegat. Meillä on 16 puheenvuoropyyntöä menettelyssä ilman puhujalistaa ja nyt suljen sen listan. Ja nyt sitten edustaja Reintke, kaksi minuuttia, äh, yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. Tämä on varmasti kaikkein vaikein puhe, jonka olen pitänyt täällä. Minusta tuli meppi, jotta voisin taistella kansalaisten oikeuksien puolesta, mutta miljoonat kuitenkin menettävät oikeutensa ja en saa väännettyä tästä myönteistä millään tavalla. Ja Brexit lähestyy, mutta kuitenkin kaksi myönteistä viestiä. Ensinnäkin kaikkien EU-kansalaisten täytyy olla varmoja siitä, että sadat jäsenet täällä pyrkivät säilyttämään tämä, myös heidän parlamenttinaan. Me suojelemme heidän oikeuksiaan. Ja tämä koskee kaikkia niitä, jotka ovat musertuneita yhdistyneessä kuningaskunnasta nyt. Tämä on ainutlaatuinen tapaus, mutta kuitenkaan ihmiset eivät ole tästä saaneet päättää uudestaan mutta ponnistelut eivät olleet turhaan. Tässä on saatu jotain hienoa aikaiseksi. Tämä on suurin pro-eurooppalainen liike ja me jatkamme tästä. Ja luottakaa minun, jonain päivänä brittijäsenet valitaan uudelleen tähän parlamenttiin. Kiitos. One minute. Kiitos sitten edustaja Vidantsa. yksi minuutti. Arvoisa puhemies, No, Britannian kansalaiset ovat ilmaisseet oman halunsa. Se ei ehkä miellytä meitä, mutta kyse on demokratiasta. Ja nyt meidän pitäisi kaikkien rakentaa positiivisia suhteita ja yhteistyötä EUn ja Britannian välille ja on arkaluonteisia kysymyksiä, me tiedämme sen, mutta meidän täytyy mennä positiivisesti eteenpäin. Ja jos haluamme sen tehdä, meidän täytyy parantaa byrokraattisia menettelyitä ja myöskin lyhentää mm, prosesseja pysyvän oleskeluluvan saamiseksi. Monet nuoret ja muut, eh, heille täytyy taata kansalaisoikeudet ja oikeus eh, jäädä maahan, mutta Italiassa myös täytyy toimia. Tämä on todellakin suuri oikeus, josta pitää pitää kiinni. Kiitos. Ja sitten Lena edes puolitoista minuuttia. Kiitos. Yli kolme miljoonaa Euroopan unionin kansalaista yhdistyneessä kuningaskunnassa. Mikään ei muutu, sanovat Johnson ja Go he saavat automaattisesti jäädä eikä heitä kohdella se huonommin kuin ennen Brexitiäkään. Kollega Daniel Hänän, joka ei ole tänään paikalla, sanoi, että on vastuutonta pelotella EU-kansalaisia UKossa todeten, että heidän statuksensa saisi, saattaisi muuttua. Ja Nigel Farage sanoi, että mikään ei muutu koska jos muuttuisi, niin UKhan olisi ihan banaani tasavalta. Mutta tässä sitä nyt tänään ollaan. Automaat, poliittiset oikeudet ovat muuttuneet äh, vihamieliseksi ympäristöksi ja uhkailuksi maasta poistamisesta. Nyt otetaan käyttöön järjestelmä, joka todennäköisesti ei äh, missään vaiheessa koskaan äh, saavuta kaikkia kansalaisia ja vaarantaa, että monet heikossa asemassa olevat menettävät oikeutensa. EU-kansalaisten huolenaiheet ovat perusteltuja, vaikka Fanoiden tässä nyt Äh, totesi, äh, mitä totesi. Monet ovat äh, menettäneet oikeutensa. Ja tietenkin UK voi itse sitten päättää ryhtyä bananitasa Brexitin jälkeen, mutta kolme miljoonaa EU-kansalaista ovat meidän vastuullamme ja meidän on puolustettava heidän oikeuksiaan ja varmistettava, että heistä ei tule tämän Brexitin suurin uhri. Tämä on ollut Euroopan parlamentin jatkuva linja alusta alkaen ja nyt on tehtävä täysin selväksi, kuinka vakavissa me asian suhteen olemme. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja sitten yksi minuutti, edustaja Jongerius. Kiitos puhemies. 31. päivä tammikuuta britit jättävät meidät ja sitten tammikuussa 2021 tämän pitäisi olla lopullista ja toivottavasti me olemme tehneet päätöksen tulevista suhteista, mutta huoli, minun huolenaiheeni ovat ihmiset, työntekijät, jotka maksavat suuren hinnan tässä erossa sekä ero ja tulevien suhteiden täytyy olla sosiaalisia, sosiaaliset standardit täytyy säilyttää. Me emme haluta Singaporea tähän äh, Temsin toiselle puolelle Meidän täytyy pitää kiinni sosiaalista sitoutumuksista, kuten eläkkeistä. Äh, ja näitä eläkkeitä täytyy myös tulevaisuudessa maksaa. Meidän tulevien suhteiden ei pidä olla sellaisia, joissa britit ja EUn kansalaiset joutuvat siitä maksamaan. Brexit ei ole mikään tekosyy ja todellakin toivon, että tässä nyt toivotaan, toimitaan oikealla tavalla. one minute. Edustaja Keller, yksi minuutti. President, just to say at the outset, I'm speaking. Kiitos varapuhemies. Nyt puhun erityisesti irlantilaisten ja Irlannissa asuvien, myös brittien puolesta. Meidän täytyy hyväksyä se, että me emme voi neuvotella mistään kompromissista, joka koskisi kansalaisten oikeuksia. Voimme kyllä neuvotella kompromissista kauppasuhteiden ja sopimusten osalta, mutta kuitenkin EUn ytimessä on, ovat kansalaisten oikeudet. Ja nyt Tämä koskee kaikkia näitä osapuolia, yhdistynyttä kuningaskuntaa, Pohjois-Irlantia ja Irlantia. Ja nyt sanon Barnierille, kun Britanniasta tulee kolmas maa, niin täytyy pitää kiinni kansalaisten oikeuksista. Muuten tällä on Irlannin saarivaltiolle merkittäviä vaikutuksia. Ja kaikista näistä syistä meidän on varmistettava se, että kansalaisoikeudet huomioidaan kaikissa näissä sopimuksissa sekä tulevissa suhteissa. Niiden suhteen ei voida tehdä kompromisseja. Kiitos edustaja Ainsley, yksi minuutti. As a councillor in South London, I've seen kunnallisvaltuutettuna Etelä-Lontoossa olen nähnyt, miten ihmisiä kohdeltiin, ihmisiä, jotka tulivat maahamme työhön säilyttääkseen maamme suuruuden. Heiltä on viety oikeuksia, vaikka he ovat eläneet koko elämänsä UKssa. Nyt heiltä kielletään työ, koulutus, koti, terveydenhuolto. Tämä aiheuttaa valtavaa epäoikeudenmukaisuutta. UK-hallitus pyrkii nyt Äh, löytämään ne, kolme, ne kolmesta miljoonasta, jotka eivät pysty pitämään puoliaan miljoonaa äh, EU-kansalaista elää Lontoossa minun vaalipiirissäni. Minä olen heidän meppinsä ja minä en hyväksy sitä, että heiltä viedään oikeudet ja heidän tilanteensa vaarannetaan. Emme me voi luottaa brittihallitukseen, että se suojelee kansalaisten oikeuksia. Vetoan kaikkiin teihin, jotka olette onnekkaita voidaksenne ja saatte jäädä tänne vielä neljäksi vuodeksi Euroopan parlamenttiin. Suojelkaa kansalaisiamme, omianne ja muiden, kaikkia EU-kansalaisia näiltä pelottavilta hallituksilta. Kiitos. Pratski for one minute. Sitten edustaja Liberatski, yksi minuutti. premiera Kiitos, puhemies. Ministeri Plenkovic sanoi puheensa loppuvaiheessa, että meidän täytyisi pysyä yhtenäisinä. Me olemme kuulleet neuvostoa, komissiota, ryhmiä. Tämä näytti sen, että me olemme yksimielisiä. Me olemme huolissamme kansalaisista, sekä eu kansalaisista että brittikansalaisista. Yhdistyneessä kuningaskunnassa elää myös miljoona Puolan kansalaista. Rouva von der Leyenkin puhui heistä. Hän otti esille puolalaiset putkimiehet. Ja ihan sama, kenestä puhutaan, kaikki EUn kansalaiset ovat tärkeitä, mutta meidän ei tulisi unohtaa myöskään Puolan kansalaisia. Meidän täytyy päätösmenettelyjen kautta nähdä, että me olempi vahvempi osapuoli ja järjen ääni. One minute. Kiitos ja sitten Rova Yksi minuutti. Chair, no. Arvoisa puhemies. No, kysymys kuuluu, että ovatko järjestelyt asianmukaisia, mutta toinen kysymys on se, miten niitä pannaan täytäntöön. Aikooko Johnsonin hallitus tehdä tämän oikein? Ja en nyt oikein voi luottaa tähän, kun kuulen, mitä tuolta Brexit-kulmasta huudellaan. Olen todella huolissani, koska tämä ei kuulosta kovinkaan. Tässä ei tunne oloaan kovin tervetulleeksi, jos näin huudellaan. Siellä nyt viedään noin viideltä miljoonalta kansalaiselta oikeudet ja heidät jätetään oman onnensa nojaan. Mitä väärää he ovat tehneet? Ei ole mitään syytä tai tarkoitusta tällä hommalla. Kukaan ei hyödy tästä. Kyse on vain ikävästä kampanjasta, virheellisestä, erheellisestä kampanjasta sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole tehneet mitään väärää. Ja millään hallituksella ei ole oikeutta vain jättää huomioimatta kansalaisten oikeuksia. Ja kansalaisoikeus on oikeus. Kyse ei ole mistään erioikeudesta, joka voidaan vain äh, tuolla tavalla poistaa vetämällä se paperilla yli. Meidän pitää muistaa kaikki nämä viisi miljoonaa kansalaista. Kiitos ja teille on herra Rolandille sinisen kortin kysymys. Hyväksyttekö sen? Olen pahoillani, edustaja Roland, mutta edustaja Intfeld ei hyväksynyt kysymystä. Ja Vodicom on myös esittämässä sinisen kortin kysymystä, mutta te olette saanut jo puheenvuoron. Ja nyt menen seuraavan puhujan, edustaja Dowding, minuutti. Ehm, viimeisimmät mielipidetiedustelut UKossa toteavat, että enemmistö haluaisi jäädä Euroopan unioniin 52 prosenttia, 48 prosenttia äänin ihan sama marginaali kuin eh, Brexit-kansanäänestyksessä eh, kolme vuotta sitten, mutta nyt tämä asia on vaan kääntynyt toisinpäin. Eh, tuhannet eurooppalaiset minun vaalipiirissäni, äh, jotka ovat tehneet äh, Britanniasta kotiinsa, äh, ansaitsevat, että heitä suojellaan ja tämä meidän on varmistettava. Ihmisiä täytyy kohdella lain mukaisesti. Nyt tämä oleskelustatusjärjestelmä siitä huolimatta, että hallitus väittää käsittelyn kestävän yhdestä neljään päivään, kuulema kestääkin asianajajan mukaan kuukausia ja näin ihmiset eivät voi saada työtä tai vuokrata asuntoa. Tällainen tämä järjestelmä nyt on. Ja vetoamme kaikkiin Euroopan parlamentissa sen varmistamiseksi, että brittihallitus kunnioittaa lupaustaan suojella EU-kansalaisten oikeuksia. Kysehän on vastavuoroisesta järjestelmästä, joka koskee sitten myös brittikansalaisia Euroopan unionissa. Mr. Corbett. Madam Rouva puhemies, on aivan oikein, että me keskustelemme tästä ennen äänestystä kahden viikon kuluttua. Se on oikein, koska alusta lähtien, prosessin alusta lähtien konservatiivihallitus on vaikeuttanut vaikuttanut äh, muiden EU-kansalaisten elämää. Ensin he olivat pelinappuloita neuvotteluissa ja nyt ei anneta järjestelmää, jossa taataan näiden henkilöiden oikeudet. Yksi esimerkki se, että ei anneta fyysistä asiakirjaa. Tätä kautta kansalaisilla on vaikeuksia todistaa asemansa työntekijöille, eli tässä pyritään siihen, että näiden ihmisten elämää vaikeutetaan. Ja nyt Boris Johnson on kasvava enemmistö. Puhutaan neljästä kolmesta prosentista, mutta kuitenkin 53 prosenttia haluaisi uuden känsän ja äänestyksen, mutta kuitenkin Johnson tulee äh, tekemään Brexitistä vielä kovemman. Hän ei esimerkiksi halua jatkaa siirtymäkautta vuotta pidemmäksi. Yhdistyneen kuningaskunnan haluaa mahdollisimman lyhyen siirtymäkauden tätä kautta. Äh, näitä ongelmia ei pystytä ratkaisemaan, ei myöskään tätä. Hallituksen täytyisi kuunnella parlamenttia ja sen pitäisi muistaa, että parlamentikin täytyy hyväksyä erosopimus. Ja ennen kaikkea sen täytyisi käyttää siirtymäkautta siihen, että se pohtisi eh, ihmisten vapaata liikkuvuutta, jotta seuraava sukupolvikin voisi nauttia niistä oikeuksista, joista me olemme pystyneet nauttimaan. Kiitos. Um, there is a... Teille olisi sinisen kortin kysymys edustaja Rolandilta. Otatteko sen vastaan? Ei, kiitos. We move to the... Sitten seuraavana puhujalistalla on Rovane Chinga, yksi minuutti. Thank you. The UK joined the European community before... Kiitos. 47 vuotta EU-kansalaiset ovat voineet luottaa siihen, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ystäväni äh, vielä jokin aika sitten luuli, että hänen ei koskaan tarvitsisi valita oman maansa ja Britannian väliltä, mutta yhtäkkiä näin käy. Ystäväni meni naimisiin, kasvatti lapsensa ja eli siellä. Nyt hän on 70-vuotias ja hän on edelleen hyvin järkevä ja tietää, miten Brexit vaikuttaa hänen oikeuksiinsa, mutta monet tällaiset iäkkäämmät naiset, jotka 40 vuotta sitten ovat muuttaneet aviomiestensä perässä Britanniaan, eivät ehkä ole yhtä tietoisia näistä asioista. Ja nyt on hyvin tärkeää eh, huomioida se, miten he pääsevät eh, sosiaali- ja terveyspalveluihin käsiksi. Tämä ei ole kovin helppoa varmistaa, eh, etenkin jos ei pysty vaikkapa verkossa täyttämään hakemuslomakkeita tai muita. Ja tämä on yksi esimerkki siitä, miksi konservatiiveihin ei niin moni luottanut. Tämä oleskelustatus ei kaikille tule toteutumaan ja nämä ihmiset jäävät sitten sinne pelinappuloiksi eikä heidän kansalaisoikeuksiaan noudateta ja kaikista haavoittuvammassa asemassa olevat ovat eniten uhattuina. Sitten Robert Jones, yksi minuutti. Kiitokset kollegat. Tämä keskustelu muistuttaa meitä siitä, että Brexit ei suinkaan tule valmiiksi 31. tammikuuta. Tämä on äh, hyvin monimutkainen äh, asia, ennakkotapaus. Äh, tämä tulee maksamaan valtavasti ja tulee kyllä aiheuttamaan teitä vielä vuosien ja vuosien ajaksi. Kansalaisten oikeudet eivät ole mikään naurun asia, niin kuin tämän päivän keskustelussa olemme kuulleet. EUn oleskelu statusjärjestelmään liittyy monia ongelmia, esimerkiksi heikossa asemassa olevia ei suojella Windrest-skandaali on yksi esimerkki siitä, että ihmisiä uhkaa jopa maasta karkottaminen. Tämä on aivan jär, järkyttävää. Onpa ironista, että Euroopan parlamentin jäsenet tulevat mm, saamaan enemmän sananvaltaa eh, tulevista suhteista kuin brittiparlamentti, koska Boris Johnson on poistanut brittiparlamentilta alahuoneelta kaiken mahdollisuuden parlamentaariseen valvontaan. Meidän poliittinen järjestelmämme on rikki Haasteet tulevien 11 kuukauden aikana ovat aivan valtavat ja sopimuksettoman eron vaara on edelleen suuri. Minä ja kollegani tulemme tekemään kaikkemme korjataksemme epäonnistuvan demokratiamme ja pitäksemme silmällä hallituksemme toimia. Olkaa rinnallamme suojelkaamme yhdessä, puolustakaamme yhdessä kansalaisten oikeuksia ja yhteisiä eurooppalaisia arvojamme. Kiitos. Thank you, madam. No, edustaja Jones, nyt edustaja Roland, täällä jälleen yrittää kolmatta kertaa esittää sinisen kortin kysymystä. No, en minä tiedä, miksi vastaisin, kun tämän Brexit-puolueen käyttäytyminen on täällä ollut niin lapsellista. Mr. Roland, I think... Edustaja Rowland, äh, käsittääkseni vastaus oli ei. Seuraavana esityslistalla edustaja Karikaana, yksi minuutti. Mr. Barnier, I, like some of my colleagues... Arvoisa puhemies, äh, Hyvä Michel Barnier, kuten monet kollegat, haluaisin myös kiinnittää huomionne eräseen asiaan. Espanjalaiset kansalaiset Lontoossa ovat kertoneet, miten paljon tämä järjestelmä luo epäilyksiä oikeusvarmuuden suhteen. Siellä lähetetään asiakirja sähköpostitse. Siinä sanotaan, että tämä oleskelustatus on myönnetty, mutta siinä kaikki. He eivät saa sit, he eivät käyttää sitä matkustaessaan tai eh, muuta. He eivät tiedä, kun seuraavan kerran palaavat eh, Britanniaan, että tiedetäänkö, että heillä on tämä status ja mikä tilanne on. Nyt tämä pysyvä oleskelulupa ei ole taattu ja meidän kansalaisemme ovat joutuneet tällaisen hirvittävän järjestelmän uhreiksi ja meidän täytyy päätöslauselman, kuten päätöslauselman 10 kohdassa sanomme, niin on annettava fyysinen todiste ja täytyy olla yksinkertainen ja helppo tämä prosessi. Kiitos. Sitten edustaja Ritchie, yksi minuutti. Today suuri kysymys jakautuu kahteen. Ensinnäkin EU-kansalaisten oikeudet yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sitten EU27 brittikansalaisten oikeudet. Mutta ongelma on kuitenkin sama. Oikeusto, oikeisto, diktatuuri ja populismi. Me pelkäämme, että menetämme ihmisoikeudet. Me kuitenkin tulemme kynsin hampain taistelemaan ää, äh, ää, äh, oleskelustatuksen puolesta. Minun sähköpostini pullistelee äh, jossa brittikansalaiset vetävät siihen, että he joutuisivat menettämään oikeuksiaan. Olkaa kuitenkin myötämielisiä meille niin kuin Sokrates sanoi, en ole ainoastaan Skotlannin ja Britannian kansalainen, vaan Britannian ja maailman, ja minä en halua menettää niistä yhtäkään. Thank you. Um... Kiitos. Edustaja Ritchie. Eh, herra Rolandi haluaisi esittää teille kysymyksen. Vastaatteko? No, viittaanpa Rouva Jonesin vastaukseen. Olen pahoillani edustaja Roolan, mutta jälleen kieltävä vastaus. Sitten edustaja von Viise, yksi minuutti. Kiitos, minä olen yksi niistä kolmesta miljoonasta EU-kansalaisesta, joka äh, järkyttyi äh, tuolloin 2016 kansanäänestyksestä. No nyt minulla on brittikansalaisuus, mutta se maksoi lähes puolitoista tuhatta puntaa ja kyllä se Siihen monella ei ole varaa. Nyt ilmapiiri on lisäksi hyvin vihamielinen. Äh, olen pyytänyt hallitusta äh, kansalaisuusmaksun äh, alentamiseksi, mutta näin ei ole tehty. EU-kansalaisten tulisi voida säilyttää kansalaisuutensa, tulepa heistä brittejä tai ei, on tärkeää, että EU-kansalaisina heidän oikeutensa säilyvät, vaikka kansalaisuus vaihtuisi. Kun ajatellaan UK-kansalaisia, jotka monien vaalipiiriläisteni tavoin haluavat tiiviit suhteet Euroopan, kansalais- tai Euroopan unioniin ja on hyvää yhdistyneelle kuningaskunnalle, sen kansalaisille Euroopan unionille, että meillä on hyvät suhteet. Tämä on hyvä meille kaikille. Me todella tarvitsemme hyviä suhteita myös jatkossa. Kiitos. Hmm. Herra Roran haluaisi esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Vastaus on jälleen ei, ei tämä varmastikaan ole henkilökohtaista, mutta vastaus oli ei. Sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujalista ensimmäisenä edustaja Kelly. Kiitos. Ja tässä on mottona ollut, että Brexit pitää hoitaa ja tätä kautta Boris Johnson sai äänivyöryn. Mikään maa ei tule katumaan eroa enemmän kuin minun maani. Me olemme läheisiä naapureita, meillä on yhteinen historia, me tulemme toimeen kuin koskaan aikaisemmin. Joten haluaisin kiittää kaikkia yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin jäseniä, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä mutta realiteetit täytyy hyväksyä, joten meidän täytyy siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Ja meidän täytyy siis saada vapaakauppasopimus aikaiseksi hyvää tahtoa molemmille osapuolille. Ja jos näihin eh, kansalaisten oikeuksiin ei, eh, jos niitä ei käsitellä oikealla tavalla, niin en tiedä, miten parlamentti voi sitten suhtautua tähän vapaa-kauppasopimukseen. Tässä täytyisi nyt siis hoitaa vapaakauppa sopimus oikealla tavalla, niin sitä kautta saadaan tuloksia aikaiseksi. Sword, please. Sitten eh, edustaja Ward, olkaa hyvä. I and millions of Brit- Minä ja miljoonat britit ja EUn kansalaiset joutuvat luopumaan eh, pakotettuina eh, omista oikeuksistaan tällaisen mukamas äh, demokraattisen menettelyn seurauksena, menettelyn, johon on vaikutettu myös ulkoa käsin. Ja äh, tällä tavalla ei voida ehkä puhua enää länsimäisestä demokratiasta. Ihmiset, jotka eniten kärsivät Brexitistä, eivät edes voi vaikuttaa tulevaisuuteen. Puhumme nyt nuorista, joiden mahdollisuuksia rajataan ja nyt kyse on lapsista, jotka konservatiivit ovat päättäneet jättää huomioimatta. Monet, jotka voisivat, EU-kansalaiset, jotka voisivat opiskella, työskennellä, maksaa veroja Britannia ja toisaalta britit, jotka EU:ssa ovat voineet hyödyntää näitä oikeuksiaan. Kyse on todellakin tulevasta Finfrash, uudesta Finfrash-skandaalista. On vain ajan kysymys, koska se tapahtuu. Ja näyttää siltä, että mm, jollakin mm, lihakimpaleella on enemmän oikeuksia kuin ihmisillä, kun se saapuu EUn rajalle. Tämä on ihan kuitenkin kam- kamala skandaali. No niin, ja herra Rolandilla olisi kysymys No, minä en nyt näe mitään hyötyä siitä, että vastataan myöntävästi tai että heille annetaan oikeus puhua täällä, kun he eivät edes käy valiokuntakokouksissa tai tee työtään kunnolla. Miksi heidän pitäisi käyttää äh, puhe- puheenvuoronsa? Heidän pitäisi tehdä työnsä ansaitakseen palkkansa. No niin, ei jälleen puheenvuoroa. Seuraavaksi sitten Gibson. Kiitoksia. Minä haluan puhua kansalaisten oikeuksien puolesta, kansalaisten, jotka menettävät merkittäviä oikeuksia, jotka heillä on ollut vuosikymmenten ajan. Heille on tehty lupauksia, ihmiset ovat muuttaneet, he ovat muuttaneet elämänsä, avioituneet, saaneet lapsia, tehneet tulevaisuuden suunnitelmia ja nyt poliitikkojen äh, itsekeskeisyyden ja rikkonaisen poliittisen järjestelmän vuoksi. Nämä lupaukset rikotaan. Ihmiset, jotka työskentelevät, opiskelevat, maksavat veroja ja ovat mukana yhte, yhte, paikallisyhteisöjensä elämässä, petetään. Äh, nyt heiltä vaaditaan asiakirjoja, joita he eivät tienneet äh, tarvitsevansa, joita he eivät näin ollen ole säästäneet. Kukaan ei puolusta näiden ihmisten oikeuksia. Tämän Euroopan parlamentti voi lähettää selkeän viestin brittihallitukselle, neuvostolle ja komissiolle. Välittäkää viesti siitä, että Euroopan parlamentti puolustaa kaikkien kansalaisten oikeuksia. Kiitos. Brudzinski. Kiitos sitten herra Brudzinski. Yksi minuutti pani przewodnicząca! szanowni państwo! kiitos rouva puhemies arvoisat jäsenet haluaisin pyytää että herra barnier keskustelee yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kanssa. me tarvitsemme sopimuksen Ja jos me olisimme ottaneet nyt kaikki tunteet huomioon, emme olisi päässeet kovinkaan pitkälle. Mutta tässähän on oikeasta kysymys siitä, että puolalaiset, jotka työskentelevät yhdistyneessä kuningaskunnassa, ovat olleet tukemassa maata taloudellisesta näkökulmasta. on sanottu, että kansalaisen saavat kaikki oikeudet harjoittaa ammattiaan. Monet eivät halua palata enää Puolaan. Me puhumme noin miljoonasta puolalaisesta, mutta siellä on myös monia muita EU-kansalaisia. Meidän täytyy nyt toimia järkevästi ja rauhallisesti, eikä huutaa täällä toisillemme. Meidän täytyy huolehtia siitä, että oikeuksista pidetään kiinni. Kiitos ja sitten herra Ferreira. Arvoisa puhemies. Erosopimus, josta EU ja Britit ovat neuvottelut, ei oikein vakuuta meitä kansalaisten oikeuksien osalta, mitä tulee niihin, jotka opiskelevat, työskentelevät Britanniassa tai päinvastoin EUssa. ssa Kyse on ihmisistä, jotka ovat asuneet Britanniassa jo pitkään tai jotka eivät voi sitä jatkossa tehdä. Tämä sopimus ei siis vakuuta meitä. Pitää siis muistaa täsmennys, jonka pääministeri Cameron aikoinaan sanoi. Hän sanoi, että tarvitaan suojalauseke työntekijöiden oikeuksia varten, se, että on syrjimättömyysperiaate koulutus- ja terveysjärjestelmässä, oikeus opiskeluun, perheen yhdistämiseen, ammattipettyvyyden mm, ja yliopisto-opintojen tunnustamiseen ja niin edelleen. Tämän pitäisi jatkua EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä näin ja pitää ottaa huomioon se, että nyt tarvitaan muuten sitten kahdenväliset sopimukset kaikkien jäsenvaltioiden Britannian välillä. Niin, niiden täytyy olla hyödyllisiä. Kiitos ja sitten viisi minuuttia Brexit-neuvotteluja Michel Barnier. Kiitos puhemies, arvoisa ministeri, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentti on aina puhunut